I think we may as well get started. Um, right, adoption of the agenda. Aloitammeko hyvä, eh, esityslistan hyväksyminen? Onko siihen huomioita? Sitten pöytäkirjan hyväksyminen. Selvä. Ja sitten siirrymme puheenjohtajan ilmoituksiin, jota on jokunen. Tämä kokous eh, tulee internetin kautta ja te löydätte paperistanne että sihteeristö on valmistellut paperin, joka liittyy koordinaattorin ja sosiaalisen social platformin kokousta, ja tämä löytyy englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Koordinaattoreiden yleimääräinen kokous on tänään Onko tämä nyt liian lähellä? Koordinaattoriden kokous on tänään välittömästi valiokunnan kokouksen jälkeen, koska ikinä valiokunnan kokous sitten päättyykään. Siirrytämme suoraan ensimmäiseen esityslistan asiaan, joka on tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Esittelijä on Evelyn Regner mutta eh, Rova Steinberg eh, puhuu hänen puolestaan. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kollegin. Kiitoksia puheenjohtaja Rova Redner pyysi minua esittelemään hänen lausuntonsa, koska hän on estynyt tänään. Hän haluaisi panna merkille, että komissio toistaa jälleen sen, että sen sijaan, että olisi normaali uudelleenarviointi, niin otetaan uudelleen laatiminen. uudelleenlaatuminen on sen perusteella, että kun se ei ole soveliasta suuriin teema komplekseihin otetaan, tehdään muutoksia. Komissio ehdottaa, että tiettyjä menetelmiä, eksekvatuurimenettely muun muassa poistetaan, Ja näinpä direktiivin soveltamisella laajenee merkittävältä. Tässä on uudelle, tämä on siis uudelleen arviointi ja uudelleen laadinta. Koska komissio yrittää olennaisia muutoksia, niin lainsäätäjällä täytyy olla myös vapauksia tehdä olennaisia muutoksia. Komissio ei saa etukäteen rajoittaa lainsäätäjien mahdollisuuksia ja määritellä, mitä saisi muuttaa. Sen, siinä mielessä tarkistukset Nämä hyväksyy ne, jotka ovat juristisesti perusteltuja. Tiedämme, tiedämme, että kaksi asetusta määrittelee näitä materiaalioikeuksia. Bryssel ykkönen sanoo nyt, että missä tuomioisten käsittely täytyy pitää. Ja tässä mielessä näiden asetusten pitäisi olla johdonmukaisia keskenään. Jos Ruotsissa esimerkiksi on lakko, niin Ruotsin lakia sovelletaan lakkoon. Lakoissa käytetään sitä menettelyä, jossa lakko on olemassa. Tällä estetään merkittävästi oikeuspaikkaa käsittävää keinottelua. juuri sosiaali- ja työoikeus, kun se on niin suuressa osassa suurelta osin jäsenvaltioiden ö, ähm, toimivallassa, niin ei voida olettaa, että kaikissa jäsenvaltioissa tiedetään kaikkien muiden jäsenvaltioiden työoikeudesta. Sen vuoksi Rova Redner puhuu sen puolesta, että hyväksyttäisiin tämä hänen asiaa koskevansa ehdot, muutosehdotuksensa. 85 artiklassa komissio puhuu sitä, että puhuu nykyisen asetuksen asiaa käsittelevästä kohdasta. Tälle kuitenkaan löydetty vielä ratkaisua. Tässä asetuksessa pitäisi olla, että missä menettely tapahtuu työriitaa koskien. Järkevää se on vain siellä maassa, missä lakko pidetään. Tämä tuomioistuin tietysti tuntee oman järjestyksessä kaikkein parhaiten. Nämä tarkistukset ovat järkeviä ja ne täytyy ottaa käsittelyyn siinä mielessä. Rova Fredner pyytää komissiota selventämään meille, että miksi jäsenten oikeutta tehdä tässä muutoksia, miksi se ei pitäisi olla voimassa. Toivon, että tämä avaa myös muiden, kollego- muiden ryhmien kollegoiden silmät Thank you. I don't think there are any other speakers. No niin, tästä ei taida olla ketään puhujia. Ei. Selvä. Tämä hyväksyt. Ah, yksi puheenvuoropyyntö. Grazie, Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minä ymmärrän varsin hyvin vaikeudet, joihin on törmätty tässä, joihin kollega Regner on törmännyt. Totta kai hän on varmasti nähnyt paljon vaivaa tuottaakseen mahdollisimman parhaan tuloksen, mutta joka tapauksessa meidän mielestämme monet näistä tarkistuksista merkitsevät uusia yhteensovittuja noudatettavia elementtejä, kun tässä puhutaan uudelleen laaditusta toisinnosta. Jossakin kohtaa esittelijä käsittelee ihan perusteellisia sisältökysymyksiä, uusia menettelytapoja, uusia normeja, jotka eivät kuitenkaan ole, eh, joita oli alistettu vielä vaikutusten arvioinnin kohtaiksi. Ja tällä voi olla se seuraus, että se muuttaa nykyjärjestelmää, kun taas vaikutusta ei oltu mitenkään huomioitu etukäteen, eikä sitä oltu mitenkään myös arvioitu. Minä ymmärrän, että esittelijän aikomukset ovat hienoja ja hän ylistettäviäkin ja hyväksyttäviä, mutta kuitenkin totean samalla, että mitä hän ehdottaa ei ole mitenkään kovin hyvää meidän mielestämme. Kun tässä on kyse yhteensovittamisesta näiden uusien elementtien ja nyky, nykyisen tekstin välillä, ja jos ajatellaan mahdollista ehdotusten toteuttamista, niin kyllä me ennakoimme jo nyt e, tulevia suunnattomia vaikeuksia. Ja näin ollen suhtaudumme kielteisesti tähän, tähän tekstiin. Kiitos. Yes. Kiitos. Haluatko joku muu puheenvuoron? Edustaja Ovir. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja Cecilia Wikström ei voinut olla täällä tänään paikalla, joten teen muutaman kommentin hänen puolestaan tässä tärkeässä asiassa. Cecilia pitää hyvänä tätä komission ehdotusta ja hänen mielestään on hyvä noudatella sen linjoja mahdollisimman pitkälle. Joten me tulemme tar- vain muutamia tarkistuksia tänään täällä tukemaan. Näiden joukossa on esittelijän tarkoitus liittää lakko oikeus mukaan niin, että voidaan, voidaan välttää tätä teollista shoppailua, edu, oikeuspaikan vaihtamista. Oli mikä oli, jos tarkistukset kohtaan 19.2, missä työntekijä voidaan vietää tuomioistuimeen. Jos tämä hyväksytään, niin me tulemme äänestämään koko tätä lausuntoa vastaan. Kiitos. Thank you very much. Um, Mrs. Steinmark, do you want to say anything else? Edustaja Steiner, haluatteko sanoa tähän jotakin? There's no, nothing else. The vote is... No niin, äänestys on myöhemmin tänä iltapäivänä. Ja jatkamme seuraavaan asiaan suoraan. Eli mikäli esittelijä on paikalla. Kysymys on Sylvana Raptin mietinnöstä Euroopan naapuruspolitiikan uudelleen tarkastelu. Edustaja Rapti, onko kukaan täällä edustaja Raptin tilalla? Hän on nähtävästi tulolla, joten odottelemme muutaman minuutin. Edustaja Serkas. Yo creo que debe haber algún... Minä luulen, että tämä on pienempi ongelma Rova Raptin puolelta. Ja ainakin hän on ollut meidän kokouksissamme, mutta tällä hetkellä vielä kotona. Voisimme ehkä siirtyä seuraavaan kohtaan, eh, koska tämä ensimmäinen kohta on hyvin nopeasti käsiteltävissä ja, ja ehkä voimme sitten jatkaa kokousnopeudella. I'd rather, if she's a... No jos hän tulee muutaman minuutin sisään, minä mieluummin odottaisin häntä, koska äh, muuten seuraavan mietinnän puhujat eivät ole paikalla täällä. Joku täällä sanoi, että hän olisi täällä muutaman minuutin kuluttua, joten ehkäpä odottelemme häntä. No niin, vai pitäisikö minun? voisihan minä tässä nyt puhua äh, mistä tahansa, Mistä te haluatte minun puhuvan? Niin, että ette kaikki katoa täältä. Let's keep on talking about something. Um, no, okay, we'll, we'll just have a one... Pidetään pari minuutin taukoa. Oh, Mrs. Rapti is now here. No niin, edustaja Rapti on paikalla. Anna hänen nyt vielä hengähtää hieman ennen kuin siirrymme suoraan sitten käsittelemään hänen mietintöään. So as I said, it's, um... Kuten siis sanoin, nyt on edustaja Raptin eh, Euroopan naapuruspolitiikan uudelleen tarkastelu. Thank you and sorry. Ja niin minulla on nyt puheenvuoro. Kiitoksia ja sorry. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Ε, μιλάμε... Pahoittelen tätä pienoista myöhästymistä. Puhutaan lausunnosta Euroopan naapuruspolitiikan uudelleenarviointiin. Kuten kaikki kollegat tietävät, että ulkoasian valiokunta on tietysti asiasta vastaava valiokunta. Ja meidän jobimme on käsitellä asiaa omasta näkökulmastamme esittää omat mielipiteemme siitä, että miten naapuruspolitiikkaa voidaan muotoilla niin, että se voisi auttaa työhön liittyvissä asioissa. Ensinnäkin halusin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Teemme erittäin hyvää yhteistyötä ja mielestäni he ovat auttaneet minua siinä, että olen pystynyt saamaan aikaan paremman lausunnon. Ja nyt tämä on tietysti hyvin ajankohtainen mietintö, kun ajatellaan arabikevättä. Naapuruspolitiikkaan kuuluu maita, jotka ovat EUn rajalla. Ja kun ajatellaan sitä, mitä Pohjois-Afrikassa tapahtuu, niin se tarkoittaa sitä, että voimme antaa erityistä apua heille. 66 tarkistusta on jätetty. Jotkut niistä ovat omiani. Ja kuten kollegat tietänette, niin tässä on sanarajoitus tälle lausunnon laajuudelle. Jos haluamme lisätä sanamäärää, niin se täytyy tehdä tarkistusten avulla. Useimmat tarkistukset noudattavat lausunnon alkuperäistä filosofiaa, parantavat lausuntoa ja voin tukea melkein kaikkia niistä. Yritän muotoilla niistä kompromissitarkistuksia ja niitä on saatu aikaan yhdeksän. Perus näkökohdat, rouva puheenjohtaja, ovat ensinnäkin se, että tarvitaan sosiaalista, taloudellista ja rakenteellista parantamista talouksien kehittämiseksi. Työmarkkinaosapuolet täytyy myöskin ottaa mukaan. Ja sitten kolmanneksi täytyy puuttua ongelmiin, kuten sukupuolten välinen epätasa-arvo, nuorisotyöttömyys, Ja sitten yritetään torjua laitonta maahanmuuttoa sekä myöskin syklistä maahanmuuttoa niin, että voidaan välttää niin kutsuttua aivovuotoa näistä maista. No viidenneksi ja viimeiseksi EUn antama taloudellinen eh, apu, siihen täytyy liittää ehtoja. Ja ehto on se, että maissa toteutettavien toimien täytyy olla sopusoinnussa Euroopan työllisyyspolitiikan kanssa. Haluan mainita tarkistuksen 37. Tarkistus 37 käsittelee minimipalkkaa. Ehdottaisin tähän suullista tarkistusta, rouva puheenjohtaja. Sanon sen englanniksi. Täytyy varmistaa, että vähimmäispalkka antaa asianmukaisen elintason. Vähimmäispalkka kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Πιο uh, και Mielestäni olemme tässä oikeudenmukaisempia ja auttaisimme näitä maita vieläkin enemmän. Näin muodoin voi lopettaa esitykseni tähän. Thank you, uh, Miss Elizabeth Moranchard. Kiitokset. Uh, sitten edustaja Moranchati. Euh, merci. Kiitos, uh, rouva puheenjohtaja. Minä halusin ensin sanoa Ensimmäistä sanani Rouva Raptille, koska meidän esittelijämme tästä aiheesta pystyi sanomaan, saattamaan tämän vision työllisyyspolitiikan kannalta myös hyvin yhteensovitettuna ulkopolitiikkaan ja hyvään naapuripolitiikkaan kytkettynä. Ja mielestäni, jos me haluamme hyvää, menestyksellistä naapuruspolitiikkaa, on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon koko sosiaalinen rakennelma ja rakentaminen. Muuten me emme ole poliittisesti tehokkaita. Toisessa kohtaa haluan kiittää taas Rouva Raptia, koska tekemässään työssä hän on ollut hyvin avoin, avannut rakentavaa vuoropuhelua poliittisten puolueryhmien välillä. Puhun tässä ainakin EPP nimissä tällä on saatu poistettua joitakin väärinkäsityksiä, joita saattoi olla alussa. Näin ollen me todella pääsimme kompromisseihin, jotka tarkoittavat sitä, että seisomme kaikki yhteneväisen näkemyksen takana tästä mietinnästä, siten, kun se on esitetty nyt tästä meidän, meidän äänestettäväksi. Tästä huokuu positiivinen myönteinen henki tästä tekstistä ja ainoastaan tämänkaltainen rakentava työ voi antaa meille mahdollisuuden päästä hyvään sopuun ja harjoittaa tehokasta politiikkaa Euroopan tasolla. Kiitos vielä kerran Rova Raptille ja EPP tulee äänestämään tämän mietinnön puolesta luonnollisestikin. Suuret kiitokset. Kannatti odottaa. Kaikki on hyvissä käsissä, rouva puheenjohtaja. Se Kiitokset sitten Sirja Viir. Oi, sorry. Tänään proua president. Jel- Kiitos äh, puheenjohtaja. Jelko Kacin, joka on liberaalien varjoesittelijä, pyytää anteeksi, että hän ei kyennyt äh, tulemaan tänne tänään, joten minä tässä nyt sitten kerron hänen näkemyksensä. Jelko haluaa ennen kaikkea kiittää edustaja Raptia yhteistyöstä. Ja minusta on hienoa, että edustaja Rapti oli samaa mieltä, että tämä yhteistyö on sujunut hyvin. Pidämme hyvänä tätä lausuntoa, varsinkin ajatellen niitä muutoksia, joita on tapahtunut Pohjois-Afrikassa. Meidän varjoesittelijämme on hyvin tyytyväinen siitä, että myös itäinen ulottuvuus on otettu mukaan, koska siellä suuntaukset ovat hieman erilaiset. Meidän ehdotuksemme eivät muuta lausuntoa, vaan lähinnä laajentavat sen kattavuutta. Jos me syvennämme suhteitamme naapurimaihin, jos se merkitsee myös sitä, että meidän täytyy kehittää ja kesken työllisyyspolitiikkaan toki. Mutta tämä kaikki liittyy myös koulutus- ja täydennyskoulutusjärjestelmiin. Siksi olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että esittelijä tuki ja otti mukaan tämän Välimeren alueen lähestymistavan. Parlamenttihan otti aiheeseen myös kantaa syyskuun päätöslauselmassaan. Me tuemme tätä lausuntoa ja äänestämme sen puolesta. Thank you. Anybody? Kiitos. Joku muu vielä? Edustaja Rapti, haluatteko te vielä sanoa jotain? Δικός όταν του δίνουν Varmaankin, jos annetaan tilaisuus, niin aina sanon muutaman sanan. Kiittäisin niitä kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ja toivon, että tällaisesta yhteistyöstä voisimme aina hyötyä. Näin emme ota pelkästään Euroopan ihmisiä, vaan myös naapurimaidemme ihmisiä. Kiitos ja kuten tiedätte, äänestys on myöhemmin tänään iltapäivällä. Mutta katsotaan, kaikkien ryhmien pitää miettiä sitä, voidaanko tätä siirtää eteenpäin vai ei. Onko se yksi mahdollisuus, tästä siirretään eteenpäin? Ehkä, mutta muuten se on esityslistan mukaisesti. Sitten siirrymme Karimadelin mietintöön. E, tässä on kysymys EUn työterveys- ja työturvallisuusstrategia 2007-2012 väliarviointi. Olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Kolmannen kerran tapaamme tämän mietinnön tiimoilta. Me olemme jo laatine, pitäneet ensimmäisen kokouksen ja olemme esittäneet eri te, erilaiset tarkistukset, yli 200 tarkistusta tähän mietintöön. Mi, varjomie, varjoesittelijöiden kanssa meillä oli ensimmäinen kokous, jonka tuloksena saimme noin parisen kymmentä kompromissia. Haluan aivan erityisesti kiittää kollegoja, varjoesittelijöitä hyvin laadullisesta työstä. Meillä oli todellista perusteellista kunnon vuoropuhelua, kunnon debattia, jonka avulla saimme poistettua kaikki erimielisyydet tai väärinkäsitykset. Haluan todella sydämellistäni kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän tehokkuudestaan ja kuinka päteviä ja taitavia he olivat tarkistusten laatimisessa. Tänä päivänä minä olen nyt saanut lausunnon Envivaliokunnalta tähän mietintöön. En ole ehtinyt vielä perehtyä siihen. Tulen sen tekemään totta kai erittäin huolellisesti ja valppaana, eli tänä päivänä olemme vielä tässä kompromissikysymyksissä tällä haavaa. Kiitos. Um, Mr. Park. Oui, merci, Madame la Présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos myös minun puolestani äh, esittelijöille hyvästä työstä ja tästä uudesta tarkistus, kompromissitarkistusversioista, joka meille saapui perjantaina. Uusi versio on ottanut huomioon muutokset ja ne vaatimukset, joita otettiin esille eh, varjoesittelijöiden kokouksessamme. Kokous eh, oli oli hyvä ja minä olen ihan samaa mieltä Rova Dellin kanssa hänen näkemyksistään tästä. Sukeutui kolme uutta kompromissia. Puhuttiin paljon stressistä, työperäisestä stressistä, kompromissi I kuin myös kompromissi N, jossa puhuttiin <clears throat> työ, tehdystä pimeästä työstä. Meillä on uusi versio. Esittelijä on löytänyt siihenkin hyvän kompromissin ehdotuksen, jossa on nyt nähty se, että teksti on paremmin tasapainotettu. Joitakin selityksiä ehkä tästä kaksois-V-kompromissista keskusteltua, niin siitä huomasimme, että siitä oli, syntyi vaikeuksia. Meillä oli erilaisia näkemyksiä ja selityksiä siitä. Ehkä rouva esittelijä voisi tarjota meille enemmän yksityiskohtia tästä kaksois-V-kompromissista, jotta meillä olisi kaikilla sama tulkinta asiasta. Thank you. Uh, Mrs. Rapti. Kiitos. Edustaja Rapti. Ja Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την... Kiitos. Kiitän edustaja Delia oikein paljon. Hän on erinomaisen hyvä. Hän on todellakin tehnyt tästä hyvän työn ja paljon hyviä tarkistuksia hänen tekemänsä tarkistukset ovat eh, terveitä ja turvallisia. Minusta tämä on erinomaista työtä. Muutama juttu vielä, jotka mielestäni pitäisi koko ajan ottaa esiin ja mitä enemmän niitä painotetaan, sitä parempi. Mielestäni esimerkiksi hyvät eh, työolosuhteet ja kriteerit eh, ovat välttämättömiä myös äh, julkisen puolen työntekijöille, että yritykset voivat toimia niin, että ne ovat myös sosiaalisesti vastuullisia. Ja innovaatioiden kautta meidän pitäisi äh, löytää uusia turvallisuusnäkökulmia. Sen lisäksi on hyvin tärkeää, että voimme myös löytää ja todeta uudet riskit ja uhat työpaikoilla. Ja meidän täytyy huomioida myös mahdolliset uudet työ, työpaikat, työkuvaukset. Ja olen Kariman kanssa esimerkiksi stressistä täysin samaa mieltä, samoin kuin kysymyksen erityis huolenpidosta ja siitä, että täytyy huolehtia myös, huomioida myös tilastot sen lisäksi täytyy myös valvoa hyvin näitä mahdollisia riskejä ja uhkia. Ja kaikkia työntekijöitä täytyy suojella, varsinkin niitä, joilla on huonot työolosuhteet. Ja sitten lopuksi vielä nämä arvot ja indikaattorit, jotka ovat pohjana turvallisuudelle. Ne eivät saa, niitä ei saa heikentää tai alentaa, kun me yritämme yksinkertaistaa lainsäädäntöä. Vielä kerran kiitokset Karimalle. Thank you. Uh, miss... Kiitokset. Uh, edustaja Ovir. Haluatteko te puhua varjoesittelijän nimissä? Ai, mis mul selle mikrofoniga on, vabandust. Ma ütlesin oma esimeses sõnavõtus ära, mis, mis Jelko Katsin... Ensimmäisessä puheessani sanoin jo kaiken, mitä Jelko Katsin halusi sanovan, joten en halua tässä vaiheessa puheenvuoroa. Kiitos. Thomas Mann. Thomas Mann. Kiitos puheenjohtaja. Kun katselee näitä kompromisseja, jotka on esitetty, niin näkee, että todellakin hyödytti, että varjoesittelijät istuivat saman neuvottelupöydän ääreen ja saimme aikaan todellisen kompromissin. Ajattelen varsinkin tässä ää, Veetä. Ja esimerkiksi siitä, että sunnuntaina ei pitäisi olla yleinen työpäivä. Minusta me olemme päässeet tässä oikein hyvin eteenpäin ja päässeet myös eteenpäin tässä, että esimerkiksi atyyppisiä työpaikkoja ei oteta lähtökohdaksi, vaan tässä on hyvin selkeät rakenteet ja työntekijät otetaan mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä tehdään myös selväksi se, että meidän täytyisi myös tietää paremmin mitä tähän tulee oikeastaan mukaan. Me tarvitsemme tähän enemmän vielä takuita. Kaikki muu mielestäni on ihan ok. Meillä on tässä hyvä perusta niin, että me kykenemme todennäköisesti tämän suuren yhteistyön lopuksi myös äänestämään. Se, että tässä on tapahtumassa muutoksia, se näkee myös monissa maissa. Esimerkiksi kysymyksestä, joka liittyy vähimmäistyöaikaan ja millä tavalla se sitten palkataan, palkkauksellisesti hoidetaan ja millä tavalla tämä minimiaika tulkitaan. Nämä ovat nyt tällaisia hyvin liikkuvaisia prosesseja ja minusta on hyvin mielenkiintoista nähdä, miten tässä tullaan tulevana viikonloppuna päättämään. Ja minä toivon, että työntekijät myös tuntevat ja näkevät, että tässä on menty eteenpäin. Eli tässä Äh, ei enää lähdetä tästä maksimilähtökohdasta, äh, vaan tässä on todellakin nyt päästy eteenpäin ja ihmiset tuntevat, että me olemme heidän puolellaan. Me tarvitsemme säätelyä. On välttämätöntä, että meillä on selkeät puitteet, äh, säännöt ja että ihmiset saavat myös oikeudenmukaista palkkaa. Minusta tässä mietinnössä me olemme onnistuneet tässä oikein hyvin. Thank you. Um... Kiitos. Pyydän edustaja Kurtsin puolesta anteeksi, hän ei ole paikalla täällä tänään. Minä tiedän, että hän on tehnyt myös hyvin paljon työtä Karima Delin kanssa näiden kompromissien laatimisessa. Meillä on vielä muutamia ongelmia lähinnä lainsäädäntöehdotuksista, josta te tiedätte. Tämä kompromissi 2V on tällainen me emme ole täysin varmoja vielä, että mikä sen tarkoitus on. Mutta nähtävästi sitten on kysymys lainsäädännöstä välineestä, ja jos tämä nyt saadaan selvennetyksi, niin me katselemme sitä vielä edelleen. Mutta toivon, että meillä on aikaa tehdä hieman enemmän työtä ja hieman sitten vielä tarkistaa näitä muutoksehdotuksia. Pyydän anteeksi herra Kurtsin puolesta, joka ei todellakaan voinut olla paikalla. Ja annan nyt sitten puheenvuoron Karima Delille, että hän voi vielä vetää johtopäätökset. Merci, Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos hyvät kollegat minä olen aika tyytyväinen, koska te olette yhtä dynaamisia samoilla linjoilla kuin minä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä tulee olemaan käsissämme varmasti paras mahdollinen teksti. Kiitän teitä tästä jo nyt. Minä kirjasin hyvin kaikki teidän pyyntönne ja tämä niin sanottu kuuluisa kaksoisv-kompromissi, se on synnyttänyt kysymyksiä. Minä yritän nyt olla selkeä. Tämä kaksoisv-kompromissi pyrkii toteuttamaan ammattitaut tai käsittelyn alaisiksi ammatti, listan ammattitaudeista. Nämä ammattitaudit ovat sen tyyppisiä, että ne ovat tavallaan niin kuin pakollisia ilmoitettavia. Tämä pyyntö on tullut työmarkkinaosapuolilta, eli ne on pakko ilmoittaa, kirjata ylöslistata tämä lausunto ympäristövaliokunnalta on sen suuntainen, että me tulemme uudelleen muotoilemaan tekstillisesti tämän kompromissin. Haluan kuitenkin olla hyvin selvä ja selkeä. Tässä kompromississa pyydetään luettelo ammattitaudeista, jotka pitää olla pakollisesti ilmoitettavia. Näin. Muuten ei sen enempää. Kiitän tässä varjoesittelijöitä ja tulemme jatkamaan samoilla, samalla, samassa hyvässä hengessä. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Deli. And um, just to... Kiitokset, edustaja Deli. Ja tästä me äänestämme 23. marraskuuta. kolmas marraskuuta, siis hyväksyminen, äänestäminen. Sitten siirrymme seuraavaan asiaan. Eurooppa-osuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta. Ja esittelijänä on Sven Giegold vihreistä. Uh, thank you very much. Seems... Kiitos kovasti. Puheenvuoro näyttää nyt olevan tässä rivissä sitkeästi. Kiitoksia ennen kaikkea näistä hyvistä tarkistuksista. 68 niitä oli ja useimmat niistä vahvistavat tämän yleislinjan, jota yritin ehdottaa mietinnössä. sanoen, että Eurooppa-osuuskunta on myönteinen kehityskulku, mutta että sinne täytyy toteuttaa myös henkilöstön oikeudet ja työntekijöiden oikeudet järjestäytyä mutta että sen lisäksi että käytetään tämä tilaisuus hyväksemme, jotta voimme painottaa sitä, että täytyy parantaa tätä oikeudellisen muodon tasoa ja ottaa huomioon myös lisätoimet, kuten monesti parlamentti onkin vaatinut, että tuetaan osuuskunta-alaa, myöskin sosiaalista taloutta laajemmassa mielessä. Useimmat tarkistukset ovat sellaisia, jotka voin helposti hyväksyä. Useat käsittelivät samaa näkökohtaa. Sen vuoksi lähetimme ehdotuksemme kompromisseiksi ja varjoesittelyn kokous tietysti pidetään. Ja sen vuoksi en halua nyt käyttää enempää aikaa, vaan mieluumminkin kuuntelisin teitä ja mielipiteitänne ja sen lisäksi olemme saaneet lausunnot myös oikeusasioiden valiokunnalta Ja hukkasin tässä tämän toisen valiokunnan, naisten oikeuksien valiokunnan. Naisten oikeuksien valiokunta on laatinut lausuntoluonnoksen, mutta se ei ole vielä valmis siinä mielessä, että ei ole vielä äänestetty, joten odotamme vielä sitä. Ja lisäksi odotan teidän kommenttejanne innolla. Ja tietysti kommentoin sitten sitä, mitä tahansa ehdotattekin. Ja, eli kiitoksia kaikille jotka, teille, jotka olette tarkistuksia esittäneet. Ja nyt käykäämme keskustelua. Got Marian Harkin on the list and it's on the European Cooperative. Täällä on yhdeksän puheenvuoropyyntöä. My apology. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin myöhässä. Minä, minulla on sanonut puheenvuoro tuohon edellisenkin mietintöön, mutta annan sen Karimadelille, koska minulla on se kirjallisena. Mitä nyt tulee tähän, tähän mietintöön? Allen varjoesittelijä ikävä kyllä voi olla täällä paikalla, mutta hän pyysi minua tekemään seuraavat kommentit. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää hyvästä työstä ja kaikista ponnisteluista ja yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa ja siitä, että olette pyrkineet löytämään yhteisen linjan. Hän sanoi, että tämän Eurooppa-osuuskunnan saaminen käyttöön on paljon tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin, koska nyt on kysymyksessä talouden heikentyminen. Hän on lähes kaikista tarkistuksista samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta hän haluaisi jonkun verran äh, vahvistaa äh, osuuskuntatoiminnan mallia, tarkistus 23. Hän uskoo, että tätä kautta voitaisiin antaa vahva merkki komissiolle ja jäsenvaltioille siitä, että työntekijät on otettava mukaan päätöksentekijöön. Ja kun otetaan huomioon myös digitaalinen vallankumous, niin meidän varjoesittelijämme tuo esiin omissa tarkistuksissaan 83 tämän esille. Toivon mukaan voitte tätä tukea koska mediasektori ja erityisesti julkaisusektori, niiden, ne tekevät yhteistyötä osuuskuntina. Sitten lopuksi hän haluaa vielä kiittää esittelijää hänen kovasta työstään ja on hyvin tyytyväinen siitä, että voimme jatkaa hyvää yhteistyötä. Mrs. Ja sitten Steinbrück. Frau Regner hat mich auch gebeten. Frau Regner pyysi minua korvaamaan hänet myöskin tässä esitylistan kohdassa. Hän haluaisi viitata siihen, että komission selvityksessä puhutaan säännöistä eikä, pelkä, eikä tästä direktiivistä. Ja tässä mielessä hän on tehnyt tarkistuksensa, että direktiivistä täytyy tehdä uusi versio. Nyt kun EU ajattelee vastausta kriisiin ja kun käsitellään omistajaohjausta, niin komissiohan ehdottaa siitä aloitteita. Meidän mielestämme EU-osuuskunta kun siinä on hyvät myötämääräämissäännöt työntekijöille, niin se on hyvä esimerkki tästä. Miksi näin vähän Euroopan osuuskuntia on, niin syy ei ole direktiivissä, vaan enemmän siinä, että nämä säännöt ovat niin monimutkaiset ja että monimutkaisia säännöksiä on myös kansallisissa oikeusjärjestyksissä niin, että meillä itse asiassa on 27 osuuskuntamallia. Useimmat ovat pieniä ja kansallisella tasolla toiminnassa jos ne olisivat suurempia, niin silloin ehkä ylittäisivät rajat toiminnaltaan. Onko tällainen yritysmuoto sitten tarpeellinen ja pitääkö investoinnit tehdä direktiivin muuttamiseksi? Rova, haluaisin kiittää tämän aamun tai varjoesittelyn kokouksesta, josta ilmoitettiin tänä aamuna. Hän haluaa siihen ottaa osaa ja hänellä on vain hyvää sanottavaa tästä yhteistyöstä. Thank you. If there's no one else, I'll go back to... Kiitos, jos ei ole muita. Sven This uh, can become a very boring... Tästä voi tulla kovin tylsä. Because first of... Varjoesittelyiden kokous. Taas for the floor. Come back to you afterwards. Palaamme sinuun vielä. Niin. Nähtävästi äh, puheenjohtaja ei ollenkaan voi katsoa vasemmalle. Niin. No. Mutta äh, kuitenkin olette ihastuttava puheenjohtaja. Toki, toki, toki. Ei tässä nyt ongelmia. Sven, haluan kiittää sinua. Meillähän oli mahdollisuus äh, tästä joku sen kertaan jo puhua ja katsella, mitä me voimme tehdä tällä tärkeällä alalla. Sen vuoksi, että tämä malli, Eurooppa-osuuskunta, joka meillä tässä on, on joillekin ihan täysin uutta. Ja kun näkee, miten tämä toimii, niin sen näkee, miten erilaisia nämä tarkistuksetkin ovat. Ja tässä on tiettyjä painopisteitä, jotka pitää nyt vetää. Minusta on hienoa, että ensi vuosi 2012 on vuosi, jolloin tätä aihetta tullaan käsittelemään. YK on sanonut, että tästä tulee tällainen kansainvälinen osuuskuntavuosi. Eli me näemme, miten tärkeä tämä on ja miten tässä voidaan äh, katsoa jäsenvaltioita, joilla on hyviä esimerkkejä ja menestyksekkäitä konsepteja, ja että tässä on hyötyjä molemmille osapuolille, sekä työntekijöille että työnantajille. Tämä on hyvin tärkeää, ja esimerkiksi yhteispäätösmenettely tai mukana päättäminen on hyvin tärkeitä elementtejä. Eli ei tässä nyt ole ollut kysymys siitä, että teitä olisi haluttu. Tämä on vain liian monimutkaista ja nyt me vain haluamme yksinkertaistaa tätä ja osoittaa, että meillä on hyvät järjestelmät, jotka voidaan toimeenpanna. Ja mielestäni tässä on yksi tärkeä tarkistus, jossa puhutaan siitä, että meidän täytyy hyödyntää tätä nimenomaan maaseudulla, koska nimenomaan siellä meiltä, meillä on hyviä malleja, joita voimme viedä eteenpäin. Ja minä toivon, että tämä on jatkossakin hyvä, koska käytäntö on osoittanut, että tämä toimii. Tarkistukset ovat hyviä, sillä on kolme neljä vain, josta voi hieman, jota voi hieman ihmetellä. Mutta kaikin puolin haluan kiittää esittelijät, että olette todellakin ollut kompromissihaluinen ja minusta Sven tämä on hyvä merkki myös ulkopuolelle osoittaa, että todellakin kannattaa eh, tehdä yhteistyötä niin, että sitten loppujen lopuksi saadaan tällainen lopputulos, joka auttaa meitä monissa jäsenvaltiossa, jossa tämä osuuskuntatoiminta ei ole niin tuttua. Tässä on tällainen win-win tilanne monilla sektoreilla tässä. Joten kiitokset tästä keskustelusta, jonka olemme käyneet ja onnea matkaan. Thank you. And uh, now if there's nobody else... Kiitos ja nyt jos kukaan muu ei halua puheenvuoroa, nyt sitten Sven. It was to be expected. Uh- Kuten saattoi odottaa, niin ei tämä jännemmäksi tule koska suuria mielipideeroja ei ollut. Nadian tarkistuksista olen kaikista samaa mieltä, joten siinä ei ole ongelmaa. Sama pätee teidän tarkistuksiin. Ja tietysti kun niissä tapauksissa, joissa monet ihmiset haluavat muuttaa samaa artiklaa, niin silloin täytyy löytää kompromissi. Olen kovin luottavainen, että yhteisymmärrys on kompromissikokouksessa huomenna. Voin vain vahvistaa myös sen, että yhteistyö oli hyvää kaikkien varjoesittelyiden välillä. Ja tietysti olen samaa mieltä näistä kommenteista, jotka esititte Evelinin puolesta, että pääongelma on tietysti tämä säännöstö. Eikä niitä pidä uudistaa tällä hetkellä, mutta sen lisäksi olen sitä mieltä, että tämän mietinnön poliittinen sisältö – on paljon enemmän siinä, että painotetaan tarvetta lisätoimiin osuus kuntien ja sosiaalisen talouden tukemiseen Euroopassa. Ja nyt kun 2012 on osuuskunta, osuuskuntien teemavuosi, niin se on hyvin tärkeä tässä yhteydessä. Ainoa ongelma, joka jo, jossakin tarkistuksissa oli, niin että jotkin niistä pyrkivät alistamaan sosiaalisen talouden yhtenäismarkkinoiden alle, ja tätä logiikkaa en pysty ymmärtämään. Of the common market. Mielestäni sosiaalinen talous on osa yhtenäismarkkinoita, mutta sen ei pitäisi olla sille alisteinen. I had problems with. On the other hand, there were some amendments. Toisaalta joitakin tarkistuksia tuli, jos yritettiin ehdottaa, että sosiaalinen talous perustuisi siihen, että kun kapitalismissa kaikki yritykset toimivat samalla tavalla, niin tätä en halunnut painotettava mietinnössä. Nämä olivat, tai ainoastaan nämä tarkistus olivat sellaisia, joissa minulla oli ongelmia, mutta ne eivät tulleet esille tämän päivän puheenvuorossa, joten en käsittele niitä yksityiskohtaisemmin. Toivottavasti kompromisseja voidaan löytää varjoesittelijöiden kokouksessa. Olen esittänyt myös sellaisia kompromissiehdotuksia, että saadaan mukaan myös ajatuksia niiltä tarkistusten ehdottajilta, jotka äsken mainitsin, että toivottavasti saadaan tälle laaja tuki ja hyvä. Kiitos vielä kerran hyvästä yhteistyöstä. Ähm. Kiitos. Sitten päivämääriä. 22. Äh, marraskuuta, 23. hyväksyntä ja koko lausunnon äh, hyvä 21. 22. marraskuuta. Ja no, ennen kuin siirrymme seuraavaan asiaan, nähtävästi on mahdotonta siirtää tätä aikaisempaa tai tätä tarkistusta myöhemmälle. Äänestys on kello 16.45. Eli meillä on nähtävästi sitten tauko tämän asian ja kello ja sitten äänestystä. Seuraavaksi meillä on Ulle Kristensenin mietintö EUn yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Mutta Edustaja Serkas puhuu puolesta. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Todellakin minun täytyy tässä käyttää puheenvuoro kollega Ole Kristensenin nimissä, koska minulle juuri tuli pieni viesti, että hänen lentokoneensa on myöhänsä. Kööpenhaminan kentällä jumissa, joka toivottavasti ehtinee, mutta todella vaikuttaa vähän huonolta, että hän ei ennen puoleen tuntiin pääse tänne. Eli näiden lyhyiden muistiinpanojen perusteella pyrin kertomaan teille meidän ensimmäinen reaktiomme näistä, suhteessa näihin tarkistuksiin. Ja te tiedätte, että tässä on kyse varsin suhteellisen tärkeästä mietinnöstä. Tässä on kyse siitä, että otetaan työllisyysvaliokunnan näkökulmat joihinkin kriteereihin, jotka ja mielestäni tämä on mahdollista ja tärkeää, että voimme korostetusti parantaa tehokkuuttamme meidän yrityksissämme koska meidän pitää ajatella, mikä on EUn yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Meidän täytyy, ajatella, meidän täytyy ottaa työntekijät parin. No, meillä on käsitys yrityksestä niin, että se olisi, se olisi itse osa pääomaa, mutta tässä on eri näkemyksiä siitä, minkälaisia on yritysmalleja. Meillä on EUssa erilaiset yritysmallit verrattuna muuhun maailmaan. Mehän olemme Euroopassa tottuneet siihen, että olemme olleet tehokkaampia, mitä kuin tähän mennessä, tähän mennessä on ollut. Me olemme ottaneet myös hyvin huomioon yhte- työntekijöiden sosiaaliset te, mm, aspektit. Ole Kristensen on ottanut hyvin tämän mm, hyvin huomioon. Tämä ei ole mitenkään yrityksen vastaan, yritysten vastainen mietintö. Sen takia minä yritän käsitellä tässä näitä eri ehdotuksia. Siinä on 71 tarkistusta. Ensimmäiseksi meidän täytyy huu, tajuta, kuinka suuret intressit tässä on meidän valiokunnalle meidän täytyy ottaa huomioon joitakin näkökohtia, joista tullaan keskustelemaan, jotka eivät jotka eivät er- varmasti tulemaan helposti läpi. Mutta Ulle Kristensenin tekemät tarkistukset suurimmaksi osaksi voisi mennä hyväksyä. Meidän täytyy ottaa huomioon joitakin kohtia sieltä, mutta esittelijä on sitä mieltä, että kyllä me voisimme saada hyvät raamit tälle yhteisymmärrykselle, koska näillä tarkistuksissa pyritään vain parantamaan tätä ongelmakentän esittelyä. Sen takia esittelijä tulee ottamaan yhteyttä kaikkiin varjosesittelijöihin tämän viikon aikana ja hän pyrkii pääsemään maailman suuren kompromissiin, jotta tämä olisi todella hyvin horisontaalinen mietintö ja saisi myös mahdollisimman suuren tuen tältä valiokunnalta. Esittelijä sanoo näissä muistioissaan, että joissakin tarkistus pyritään hyvin radikaalisti sulkemaan pois, ei vain saamaan lisää joustavuutta tai ettei vaarannettaisi työntekijöiden asemaa, vaan pyritään todella poistamaan nämä toiveet avoimuudesta ja työntekijöiden osallistumisesta yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään. Mutta meihän tässä voida tukea tällaisia käsityksiä, koska jos halutaan vähentää tai heikentää tämän mietinnön painovoimaa. Tämä, silloinhan tässä oli kyse mietinnöstä, jolla ei olisi mitään, mitään äh, tärkeätä, tärkeätä painovoimaa, eikä se vastaisi meidän keskeisiä toiveitamme. Hyvä puheenjohtaja, äh, meillä on hyvät, äh, meidän pitää ajatella näitä äh, työpuitteita. Me voimme ajatella, että meillä on hyvin yksi pistekohtaisia tarkistuksia. Varmasti esittelijä tulee, e, pystyy esittelemään ne tämän viikon aikana ja saamaan mahdollisimman suuren tuen näiden tarkistuksen taakse. Kiitos. Puheenjohtajan johtajan ähm, ilmoitus oli väärä. Tämä on kello 16.45 tämä, tämä äänestysaikataulu. Haluaako joku muu puheenvuoron tähän mietintöön? Mr. De Becker. Dank voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Kuten juuri on sanottu, me olemme tehneet meidän ryhmän taholta useita tarkistuksia. Kiitän yhteistyöstä esittelijä ja varjoesittelijöitä. Me olemme puhuneet näistä tarkistuksista hyvin rakentavassa hengessä. Minä olen tehnyt paljon tarkistuksia ja uskon, että äh, tarvitaan vielä aika paljon työtä niin, että kaikki näkökulmat saadaan mukaan, koska me tarvitsemme syvän kompromissin. Kaikkein vaikein asia ja tärkein asia liittyy äh, siihen, että pyritään saamaan sitovaa lainsäädäntöä tai äh, tällaista vapaaehtoista säännöstöä. Eli tässä on nyt kysymys periaatteesta. Ja minun näkemykseni on tästä aika selvä. Ensinnäkin eh, yrityshallinto on yrityksen oma päätös. Sitova lainsäädäntö, jota ehdotetaan, niin se on aivan liiallista varsinkin ei-pörssiyhtiöille ja pienille yrityksille. Heille riittäisi tällaiset vapaaehtoiset käytännesäännöt. Minusta yrityksiä ei saa tukahduttaa tämän miettinnön toki hyvillä tarkoituksilla ja tavoitteilla. Ja yrityshallintohan on muutenkin erilaista eri maissa. Ja sen vuoksi meidän täytyy olla tässä myös joustavia niin, että nämä säännöt toimivat joustavasti yrityksille ja että ne tukevat kasvua. Eli tästä tarvitaan ensimmäinen kompromissi. Toinen asia liittyy tähän kestävään palkkauspolitiikkaan. Luonnollisesti me kaikki tuemme tällaista kestävää pitkän aikavälin palkkapolitiikkaa, mutta se, että optiot poistettaisiin kokonaan, ei ole mielestäni hyväksyttävää koska minusta tämäkin pitää jättää yritykselle päätettäväksi, millä tavalla siellä korvataan työstä. Eli tämä on vapaa valinta yrityksille. Toki me tarvitsemme tähän avoimuutta niin, että yritykset julkaisevat esimerkiksi osakepolitiikkansa ja niin edelleen. Eli nämä ovat sellaisia asioita, joita me voimme tukea, että kunhan ne tapahtuvat avoimesti. Sen lisäksi minusta me emme voi lähteä tällaiseen one size fits all menettelyyn, koska yritykset ovat erilaisia. Jos meillä on esimerkiksi pieniä perheyrityksiä, jotka eivät ole pörssissä, niiden tilanne on ihan erilainen. Meidän täytyisi myös kiinnittää enemmän huomiota eri jäsenvaltioiden valvontatapoihin. Ja sitten vielä lopuksi on erittäin tärkeää, että eri jäsenvaltiota vaihtavat parhaita käytänteitä ja kansalliset eh, hallintopaketit eh, liittyvät usein jäsenvaltioiden omiin eh, valintoihin ja, siihen, minkälaisia yritysmalleja siellä on, minkälaisia lähestymistapoja käytetään. Ja se, että nyt yhtäkkiä kaikki asetettaisiin saman hatun alle, on liikaa. Meidän täytyy huomioida erityisesti pienet yritykset, jotka eivät ole pörssissä. Niitä me emme saa tukahduttaa me tulemme vielä kokoontumaan ja käsittelemään näitä kompromissiesityksiä ja toivon mukaan voimme jatkossakin työskennellä rakentavasti. Kiitos. Thank you. If no one else, uh, Kiitos ja sitten herra Serkas. Si. Niin. Kuuntelin edustaja Bakeria. Hän mielestäni puhuu hyvin selkeästi, kun puhuu näistä elementeistä, miten päästään sopuun ja mahdollisista epäsovun elementeistä kun kokoonnuimme varjositelijoiden kanssa Kristensen johdolla. Minä olen erittäin iloinen siitä, että kaikki avoimuusteemat tulivat hyvin käsitellyksi ja kaikki muut yritysten hallinnointikysymykset ovat sellaisia, että niistä on päästy sopuun. Joten näin oli varmasti jo mahdollista, että meidän kantamme yhtenevät hyvinkin suurissa osin. Mutta jos edustaja Baker on sitä mieltä, että hän vastustaa min- ihan minkä tyyppistä lainsäädäntöä tahansa, niin kyllä edustaja Kristensen kyllä kyllä löytää tähänkin ulospääsytyön, koska on kokemusta muista maista lainsäädännöstä, joissa ei ole mitenkään suhtauduttu kriittisesti tai on suhtauduttu erittäin kriittisesti, niin kuin edustaja Bakre sanoo. Meidän täytyy keskittyä ehkä tähän kysymykseen sillä tavalla, että löydämme todella yhteisen sävelen ja pääsemme sopuun. Kyllähän tässä mietinnössä voi tulla myös äärikannat esille, mutta meidän täytyy ajatella myös, millä laatukriteereillä suhtaudumme erityyppisiin lainsäädäntöihin, mutta meidän pitää olla älykkäitä ja niin kuin täällä edustaja, edellinen edustaja sanoi, että meidän pitää ottaa huomioon tämän äh, monimutkaisuus, mutta meidän pitää ottaa myös joustavuusnormit ja nykytilanne, koska hyvin usein mehän törmäämme tässä parlamentissa ja näissä keskusteluissamme siihen filosofiaan, jossa sanotaan, että minä enemmän on joustavuutta, niin sitä vähemmän on normeja ja sääntöjä. Silloin ei ole normeja. Jos meillä ei ole tarpeeksi normeja, meillä oli myöskään joustoa. Meillä pitää olla normeja, jotka ovat joustavia, eivät liian jäykkiä ja niitä voidaan sitten sopeuttaa yrityksiin aina tilante, tilannekohtaisesti. Sen takia meillähän tässä paljon elementtejä, jotka, joista voimme päästä sopuun. On täällä tietysti konflikti, öö, konfliktin aihetta, mutta en usko, että päädymme mihinkään äärikantoihin emmekä pääsisi sopuun. Kiitos paljon. Kiitos. Ja hyvä hyväksyminen meidän valiokunnassa, tai käsittelemme tarkistuksia 22. marraskuuta hyväksyntä, 5. joulukuuta hyväksyntä jurissa, joka on vastuuvaliokunta 20. joulukuuta ja täysistunnossa maaliskuussa. Koskapa nyt olemme käyneet eh, esityslistan kaikki kohdat lävitse ennen äänestystä, niin eh, pidämme tauon ja jatkamme kello 16.45 ja aloitamme äänestyksen ajoissa ja tuokaa mukaan ne äänestyskortit, koska tästä tulee sähköinen äänestys. Eli 16.45 varttia vielä viisi jatkuu. No, but, no. uh,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 Käykääpä paikoillenne. Tämä on koneellinen äänestys. Jos teillä on äänestyskorttinne valmiina, niin siirrymme äänestämään Silvana Raptin mietinnöstä. Äänestämme kompromissi C. Kompromissi C. Äänet puolesta. don't have to do that. Um, those against. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi se on hyväksytty, joten sitten siirrymme 18 raukea. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 raukeaa. 37. 37 suullinen tarkistus siihen. Olkaa hyvä. Ja, θα θέλαμε να προσθέσουμε στην... Puheenjohtaja, haluaisin, että lisätään 237 Lisätään tähän minimipalkkaa koskevaan kohtaan kansallisten, kansallisten toimintojen mukaisesti. Sopiko kaikille äänestämme suullisen tarkistuksen kerran? Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 raukeaa, kompromissi F puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 raukeaa, 43 raukeaa, 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta, vastaan, Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 45. Äänestys päättyy. 18 puolesta yksi vastaan, ei tyhjiä. Kymmenen Eli hyväksytty. 46 on yhteensopiva ääni puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 raukeaa. 48 otettu pois. Tarkistus, kompromissi G puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa kompromissi G. Vote is closed. Äänestys päättyy. 29 puolesta kolme vastaan, ei tyhjää. It is carried. Compromise falls if amendment 48. Compromise H. Those... Kompromissi H puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 yhteen sopiva puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 60. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 14 vastaan. Ei tyhjiä hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ai, anteeksi, se raukeaa anteeksi. 65 raukea, 66 kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa. 66 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. 66 ensimmäinen osa koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. 17.17 eli hylätty. Toinen osa raukeaa. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta, kolme vastaan. Eli hyväksytty. Onnittelijat esittelijälle. Okay. Merci, nous en venons. Kiitos. Tulemme tämän iltapäivän toiseen äänestykseen. Kohta kymmenen. Evelin Rehnerin jurivaliokunnalta lausuntoluonnokset. Tässä on kyse kaupallisesta ja siviilioikeudesta. Tarkistus kymmenestä Aloitamme. Äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty tarkistus 11 ja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 Hendeliltä puolesta vastaan tyhjää uskoisin hylä hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 12, koneellinen tar- öö, tarkistus. Öö, äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 15 puolesta, 20 vastaan hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 tyhjää puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 on vedetty pois tarkistus 5, emme voi käsitellä, eli siirrymme tarkistukseen 14 puolesta vastaan. Tyhjää uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Numero 14. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 15 vastaan todellakin hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7. Aha, anteeksi, tarkistamme numero 15 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 15 puolesta 20 vastaan todellakin hylätty. Tarkistus 7 esittelijältä puolesta vastaan. Tyh. Ei ollut ihan selkeää. Aloitetaan nuorusta puolesta. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin koneellisesti numero kahdeksan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 14 puolesta 21 vastaan todella selvästi hylätty. Ja näin tulemme tarkistukseen numero 16. Sitä ei voi käsitellä. Anteeksi, unohdin numero kahdeksan, sanoo puheenjohtaja. Eli tarkistus kahdeksan puolesta. No niin, sen jälkeen tulemme tarkistukseen yksi johdantosan korista yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkoitus numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin äänestämme sitten koko tekstistä koneellisesti. Äänestys alkaa. Quinze 20 puolesta 15 vastaan olla tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Bien, chers collègues, nous en avons... Hyvät kollegat, näin olemme päättäneet. Tänne tämän kokouksen esityslistan kohdalta, eli kokoonnumme seuraavan kerran 22. marraskuuta seuraavaan kokoukseemme, ja kun te varsin hyvin tiedätte, 23. päivä iltapäivällä meidän kokouksemme ohjelmoitu kokouksemme on peruttu. Rouva Lin, olkaa hyvä. So I I'd let you know that... Niin ajattelin kertoa, että olen kert- äh, päättänyt, että lopetan äh, tammikuun lopussa, helmikuun alussa. Eli lähden siis parlamentista tammikuun lopussa, helmikuun alussa vain teille tiedoksi. Rovalin, me kuuntelimme varsin tarkasti tämän uutisen. Me saimme kuulla sen ensimmäisenä tuoreeltaan ja te näitte heti tuoreeltaan reaktiot tässä valiokunnalta. He ovat todella pahoillaan siitä, että ette tule enää olemaan meidän kollegamme, mutta voin kuvitella, että tämä teille tärkeä päätös on tehty varsin hyvin, hyvän harkinnan jälkeen ja ja meillä on tuolloin siis mainio tilaisuus sanoa teille näkemiin tai hyvästi ystävällisessä hengessä, hyvässä yhteistyöhengessä. Meillä on ollut hyvä yhteistyö teidän kanssanne kollegana tässä valiokunnassa, jossa olette palvelleet lähes koko teidän uranne aikana, jollen erehdy koko parlamentissa oloaikananne. Eli tämän ilmoituksen myötä Voilà. Une Tämä oli hyvä osoitus ystävyydestä ja se on myös osoitus siitä, että solidaarisuutta on olemassa, vaikka, joskus täällä taistellaankin poliittisissa melskeissä, niin solidaarisuutta löytyy. Näin olemme siis saaneet kokoustyöskentelyn päätöksen. Kokoonnumme toiseen seuraavan kerran 22. marraskuuta, koska koordinaattorit kokoontuvat tässä salissa kello 18.30.